5. toukokuuta lähtien. Ja nyt sitten työjärjestykseen. Artiklan 149 mukaisesti 12. toukokuuta teille on jaettu viimeisin esityslista. Ja ehdotan nyt seuraavia muutoksia. Tälle päivälle komission julkilausuma niin kutsutuista hormonihäiritsijöistä ja siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä tuomioistuimen tuomion jälkeen 16. joulukuuta 2015. Ja tämä on neljäntenä kohtana esityslistalla tänään komission ja neuvoston julkilausuman jälkeen transatlanttisista tietovirroista. Ja sen lisäksi olen pyytänyt, että täysistunnon aikataulua on pidennetty keskiyöhön asti. Onko tähän vastalauseita? Ja esityslista on tällä tavoin siis täydennetty. Sen lisäksi olen saanut seuraavan pyynnön. Vihreät samoin kuin ALDE ja SND-ryhmä pyytävät, että juuri mainitusta asiasta äh, keskusteltaisiin ja että siihen liittyisi päätöslauselma, josta äänestettäisiin kesäkuun ykkössä täysistunnossa. Ja annan tästä puheenvuoron edustaja Lambertsille. Donc nous allons traiter de la question de Eli aiotaan komission asennetta, joka koskee hormonihäiritsijöitä. Ja erityistä tässä tilanteessa on nimenomaan se, että eurooppalainen instituutio, joka vastaa siitä, että se valvoo sopimusten täytäntöönpanoa, on jättänyt huomioon oikeudusyksikön käsityksen lausunnon siitä, että ei ole epäilystäkään siitä, että komissio ei ole vielä ryhtynyt niihin toimenpiteisiin, jota artikla 266 perussopimuksessa siltä edellyttää. Eli näin ollen meidän täytyy saada aikaiseksi päätöslauselma, koska vähintä, mitä tämä parlamentti te- voi tehdä, on, että se muistuttaa komissiota sen tehtävästä. Eli jos epäluottamuslausetta esitetään, se on ehkä epäsuhtainen suhteessa tähän asiaan, mutta ainakin päätösaseman voimin voimme esittää sen, meidän ei ole riittävää se, että me pelkästään keskustelemme asiasta. Kiitos. Für den Antrag möchte Frau van Bremt sprechen. Ja, van Bremt haluaisi puhua tämän puolesta. Yes, thank you, Mr. President. Um, our group would... Puhemies, ryhmämme haluaa voimakkaasti tukea vihreiden pyyntöä Tuomessa täysin. Kuten on mainittu, tuomioistuin on ja päätöksessään todennut, että komissio on soveltanut vääriä sääntöjä. On erittäin selkeää todeta tämä päätös lauselmassa komissiolle. On erittäin tärkeää, että että heillä on tiukat säännöt hormonihäiritsejöistä, e, eikä sellaisia, jotka perustuvat omaan vaikutusarviointiin, vaan tieteellisiin kriteereihin. Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? En näitä kukaan vastustaa, joten äänestämme, jotka puoltavat tätä käsi ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eli komission, komission julkilausuma hormonihäiritsijöistä, siihen liittyy päätöslauselma, josta äänestetään kesäkuun ensimmäisessä täysistunnossa ja nykyinen esityslista jää tällaisenaan. FD on pyytänyt, ei, komission varapuheenjohtajalta ja korkealta edustajalta äh, selvitystä Kongon Brassavillen äh, vaalien jälkeisestä tilanteesta. Ranjo, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, mes chers collègues. Puhemies, rakkaat kollegat, Kongon Brassavillen tilanteesta on tullut erittäin vaikea, kun siellä on ollut kansanäänestys, joka on selkeältä väärinkäyttöä, jossa on jatkettu Äh, maan johtajan kautta. Siellä on pommitettu äh, alueita, jossa oppositio sijaitsee, ja siellä on jo seurannassa tai kotijärjestössä useita ehdokkaita, kuten kenraali Bokoko, joka oli aikaisemmin Afrikan jokojen komentaja Keski-Afrikassa. Euroopan parlamentti usein tarttuu ihmisoikeuksien puuttumiseen, joiden äh, demokraattinen lähtökohta on heppoinen. Nyt täytyy muistaa totuus ja käydä keskustelua Kongon Brassavillan tilanteesta. Oi, Kiitos. Kuka haluaisi puhua tämän puolesta? Bitte sehr, Herr Abgeordneter. Bitte sehr. Olkaa hyvä. Presidente, ritengo che anche l'atto... Hyvä puhemies. Olen sitä mieltä, että vaikka kyseisen hallituksen pyyntö tässä tilanteessa, jossa EU-suurlähettiläs on vetäytynyt pois, on erittäin huolestuttavaa, niin se vain lisää sekannusta kuten tässä edellisessä puheenvuorossa juuri selitettiin, minusta meillä edessämme on erittäin vakava tilanne. Ja näin ollen on asianmukaista ja kiireellistä käydä keskustelua asiasta täällä parlamentissa. Haluaako joku puhua vastaan? Näin ei näytä olevan. Eli nyt me äänestämme edustaja Alion ehdotuksesta ja äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ehdotus on hylätty. Esityslista. Ja hyvät naiset ja herrat, 40 jäsentä artiklan 130 kohdan 4 mukaisesti kirjallisesti valittaneet Kovacevin mietinnöstä, jossa on kysymys Euroopan parlamentin suosituksesta YK yleiskokouksesta ja ehdotan, että tätä käsitellään seuraavassa täysistunnossa. Käykö tämä teille? Sitten huomiseen oikeusasioiden valiokunta on hyväksynyt Äh, edustaja Regnerin mietinnön koskemattomuuden pidettämisestä ja tästä äänestetään torstaina. Ja minun täytyy nyt sanoa tarkennuksen, että ei tässä ole kysymys äh, edustaja Regnerin koskemattomuuden pidettämisestä, vaan edustaja Regner on ö, äh, mietinnön laatija. Tämä oli nyt hieman epäselvä. GUE-ryhmä on pyytänyt eh, julkilausumaa eh, neuvostolta alias Kanjeten eh, epäiltyä tai mahdollista osallisuutta korruptiotapauksiin. Benito Siluaga saa tästä puheenvuoron. Gracias, señor presidente. Kiitos, puhemies. On Salaman kanssa on tuotu erilaisia öljyhtiöitä ja minä, äh, herra Anjaska, oli ollut vastuussa. Äh, tässä on erilaisia epäilyksiä siis kohdistettu, jotka painavat tätä komissaria ja parlamentin täytyy toimia tässä tilanteessa. EPP ja sosialistit ovat antaneet, puoltaneet tämän komission nimittämistä. Jos sitten hyväksy tätä ehdotusta, niin me sanomme, että tässä on korruptia epäilyistä. Olisi todella valitettavaa, jos EPP veisi ulkomaille lahjontamallinsa. Tämä on puolue, joka on saanut kaksi vuosia vuosia laitonta rahoitusta Espanjassa. Näin se on. Näin se on. Komission jäsenet täytyisi tulla tänne tarjoamaan selvityksiä ja Tämä koskee kansalaisten omaa tuntoa Euroopasta. Möchte jemand für den Antrag sprechen? Haluaako joku puhua tämän puolesta? Wer möchte gegen Haluaako joku puhua tätä vastaan? Van Bremt? Yes, Mr. President. Hyvä puhemies. Haluaisin selittää sen, että me emme tue Guen pyyntöä tänään ei siitä syystä, että me olisi sitä mieltä, että ei tämä olisi vakava asia tai voisi olla vakava asia, vaan siitä syystä, että me, meidän me ei tarvita täyttä avoimuutta näissä kysymyksissä vain siitä syystä, että ajatellaan, että tarvitaan täyttä avoimuutta ja että olemme sitä mieltä, että tähän pitää suhtautua vakavasti. Tarvitsemme lisää aikaa ja meidän tulee katsoa tätä asiaa juuria myöten ja sen jälkeen palata tänne täysistuntoon, katsoa mikä on paras menettely käsitellä tätä asiaa ja mielellään käydä hyvä keskustelu ennakkoon puheenjohtajakokouksessa. Kiitos. Edustaja Grostet, pystytyy järjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitos Kiitoksia, Voimme Me kaikki tämän Maria Skanjeten, hän on ollut pitkään komission jäsen ja tähän mennessä tehtävänsä suorittanut erittäin pätevästi myös 2021 neuvottelut viime vuotta. Ja hänen tällaisia etuja koskevassa tiedonannossaan, no, nämä tiedot on jätetty komissiolle, hän on toiminut komission jäseniä koskevia äh, käytäntösääntöjä ja, ja hänen puolitonsa Tällaisia pidetään epäilyttävänä, mutta kaikissa on toimittu asianmukaisesti. Komissio on aivan transparentti. Minä pahoittelen, että poliittikomaisen poliittisten toimijoiksi väärin, on alusta lähtien todella uuterasti käynyt arjaskannetta vastaan ja etsinyt kaikkia keinoja hänen mainonsa tahraamiseksi. Siksi ryhmämme vastustaa tätä pyyntöä. Der Antrag ist gestellt worden über diesen Pyyntö on esitetty, äh, että tästä äänestetään äh, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Esityslista tälle päivälle pysyy muuttumattomana. Ja nyt sitten äh, siirrymme komission julkilausumaan digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta paketista tehty päätössä ja komission jäsen Ansip, odottakaa pikku hetki, komission jäsen, odotamme pienen hetken.